Please take a seat. Uh, we are few minutes later. Olemme nyt jo muutaman minuutin myöhässä. Kello on kahdeksan minuuttia yli kymmenen, jos näin kello on oikein. Istuudutaan, istuudutaan ja aloitetaan kokous. At the beginning, if you could take your headphones. Jos nyt voisitte käyttää kuulokkeita, niin kuulemme lyhyen ilmoituksen, ilmoituksen meille tulkeilta. Interpreters would like to... Tulkit haluaisivat sanoa muutaman sanan meille kaikille. Kokouksen aluksi laittakaa kuulokkeet päähänne, niin... No niin, olkaa hyvä, tulkit. Ikävä kyllä tulkit joutuvat ilmoittamaan, että käynnissä on työehtokiista parlamentin hallinnon kanssa tulkkien uusista työehdoista. Lakkovaroitus on päällä. Kiistan takia tulkkaus tässä kokouksessa päättyy ohjelman mukaisesti kello 12.30. Kiitos. Uh, okay, thank you. As you heard, uh, we should finish... Uh, niin kuin kuulitte, meidän tulee päättää kokouksemme täsmällisesti kello 12.30. Emme voi jatkaa valiokunnan kokousta yliajalle, koska silloin meillä ei ole tulkkausta käytössämme. Kiitos. Kiitos tästä ilmoituksesta. Ja nyt voimme ryhtyä äänestämään. Aluksi järjestämme koeäänestyksen. Koeäänestys. Testaamme laitteet. Äänestys alkaa. Normaaliin tyyliin. Painakaa jotakin nappia. Yeah. And I close the vote. Äänestys päättyy. Kaikki näyttäisi toimivan vallan mainiosti. Ja nyt voimme sitten äänestää. Ensimmäinen kohta esityslistalla äänestettäväksi Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustaminen. Esittelijänä edustaja Kostet. Äänestämme alustavasta sopimuksesta, johon on päästy toimielinten välisissä neuvotteluissa. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. And I close the vote. Äänestys päättyy. Yksi kansanpuolueesta liikaa. Yksi kansanpuolueesta liikaa. Nyt kaikki on kunnossa. Äänestys päättyy. 47 puolesta ääntä. Hyväksytty. Onneksi olkoon kollega Krostet. Seuraavaksi toinen äänestettävä kohta, suurteholaskennan eurooppalainen yhteisyritys. Kollega Tsik Mantas Palchitis on esittelijä. Tarkistus 65 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty ymmärtääkseni. Nostakaa kättä kunnolla. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4a, kompromissi 4a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan Tarkistetaan tämä 107. Äänestys päättyy. Yksi kansanpuolueesta jälleen liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 108 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty 110 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 110. One EPP. Yksi kansanpuolueesta liikaa. Okay. I close the... Äänestys päättyy. Hylätty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan ty- tarkistetaan tämä 129. Yksi, kaksi, yhdeksän. Äänestys päättyy. Hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 22 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 23 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 24 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 25 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 26 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan 26. 26. 26. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan tarkistetaan 53. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Loppuäänestys. Tältä pohjalta nimenhuutoäänestys. Close the vote. Äänestys päättyy. It's accepted. Congratulations. Hyväksytty. Onneksi olkoon edustaja Palchitis, esittelijä. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, kohta 11. Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen. Esittelijämme on kollega Claude Turmes. Hän on viimeistä kertaa valiokunta kokouksessamme paikalla. Edustaja Kaija Kallaskin on viimeistä kertaa. Tiedättehän, että meidän virkkautamme ai, alusta saakka, tämän neljän vuoden ajan, itre on lähettänyt 11 kollegaa ministereiksi jäsenvaltioiden hallituksiin. Eli tämä valiokunta todella synnyttää ministereitä. Tämä pitää pitää mielessä. Jos haluatte ministeriksi hallitukseen, niin aivan varmasti kannattaa pysytellä tässä valiokunnassa myös tulevalla vaalikaudella. Tästä olen aivan varma. Mikä muu valiokunta ei ole synnyttänyt, saanut aikaiseksi näin montaa ministeriä? Ei minä puhu tietenkään tulevaisuudesta, enkä tulevista pääministeristä. Se on ihan toinen juttu. Se tehtävähän on meille kaikille avoinna. Muistakaapa tämä. Olette samaa mieltä aivan täysin, eikö niin? No niin, kollegat. Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen. Claude ja Kaija, kiitos yhteistyöstä. Toivotamme teille kaikkea hyvää. Claude ja Kaija. Wow. Wow, wow. You will meet at the council. Tapaatte sitten neuvostossa ja keskustelette siellä näistä aiheista. Varmasti tuette sitten parlamenttia, eikö niin? Muistakaapa tämä. No niin. 17, 18, 19, 29 puolesta. Nämä kaikki yhdessä. Vastaan tyhjää, hylätty. Suullinen tarkistus. Suullinen tarkistus. Joku vastustaako joku puolesta? Te vastustatte. Kuinka monta ihmistä? Kuinka monta jäsentä? So if it is objections... Jos yli neljä vastustaa, kolme vai neljä? No neljä siis. No niin, nouskaapa seisomaan. Kaikki, jotka vastustavat. Selvä, kiitos. Eli emme äänestä suullisesta tarkistuksesta. 30. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 82 ja 4 puolesta. Vastaan. Ei ole selkeä tämä tulos. Tarkistetaan se. 82 ja 4 yhdessä. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 85, 88, 94, 101, 133, 142 puolesta. Vastaan Tarkistetaan koko tämä blokki, kokonaisuus, kuusi tarkistusta. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten 36 kun hyväksyimme edelliset, niin hyppäämmekin 36. Sivulla 6, tarkistus 36. Kenties meillä on samat sivun numerot, eli tarkistus 36. Minä odottelen, että löydätte sen. Tarkistus 36 sivulla 6. Kenties se on teillä sivulla 5. Tarkistus 36, oletteko valmiita? Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 106 puolesta. Ahaa, tarkistamme. Tarkistus 36. Kenties ette olleet aivan valmiita äänestämään. Äänestys päättyy. Hylätty. 106 puolesta. Vastaan Tarkistetaan tämä. 106. Äänestys päättyy. Hylätty. 107 puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä kerran tämäkin. Nostakaa kättä kunnolla. En oikein näe selkeästi tulosta. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tarkistetaan jälleen kerran. Kompromissi yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 108, 109, 110, 111. Nämä kaikki yhdessä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sata viisitoista, sata yhdeksäntoista, sata neljäkymmentäyhdeksän, sata viisikymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, kaksi, kaksi sivulla kymmenen minun tapauksessani. Tarkistus 122 sivulla 10. Todennäköisesti löydätte tarkistuksen 122 ja puolesta äänet vastaan. Tyhjää, hylätty. 38 vedetty pois. 1, 2, 3 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 1, 2, 3. Parempi tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 39 ja 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 9 ja 71 yhdessä puolesta vastaan. Tarkistetaan. 1, 2, 9 ja 71. Voting. And I close the vote. Äänestys päättyy. Yksi kansanpuolueesta liikaa jälleen kerran. Äänestys päättyy. Hylätty. 130 puolesta vastaan. Pitää tarkistaa vielä, jotta saamme tarkan tuloksen. 130. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty tällä kertaa. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hylätty ymmärsin aivan selkeästikin. 42 puolesta vastaan tyhjää. Nyt ette nosta kättänne kunnolla, hyvät ystävät. 42 uudelleen puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 132 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus kolme. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 49 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan jälleen kerran 49. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kuusi. No niin, kollegat, reagoikaa, koska nyt kyse on tarkistuksesta viisi. Jälleen kerran tarkistamme tämän. You're voting. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 53 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 53. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty tällä kertaa. Seitsemän puolesta vastaan. Tarkistetaan jälleen. Tarkistus 7. Seven. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan. No niin, tarkistetaan. Todennäköisesti hylätty, mutta parempi tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Samalla enemmistöllä kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Samalla enemmistöllä 11 puolesta vastaan tarkistetaan Tarkistus 11. 11. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty selkeästi. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty 63 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 63, puheenjohtaja sanoi 36. 63. 63. Äänestys päättyy. Hylätty. 62 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 62. 62 to know the precise. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 68 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 69 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Kompromissi neljä. Tarkistamme. Selvä. Please raise your hands. Nostakaa kättä kunnolla. Kompromissi neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty todellakin. 23 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan 23. I close the door. Rejected. Is rejected. Hylätty. 24 puolesta. Vastaan. Taas pitäisi tarkistaa. Niinpä. 24. 24. Äänestys päättyy. Hylätty. 25 puolesta vastaan. Tarkistetaan jälleen. 25 tällä kerralla. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan. Tarkistetaan 28. Äänestys päättyy. Hylätty. 78. Osa 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Me olemme jakautuneita nähdäkseni, eli tarkistetaan. Osa 1, tarkistus 78. And Äänestys päättyy. Emme niinkään jakautuneita. 50 puolesta ja 9 vastaan. Osa 2 puolesta vastaan. Tyhjää. No tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 80 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys. Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Loppuäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. So, uh, it's a result. Tässä näette tuloksen. To the draft report. Ja sitten vielä mietintöluonnos. Edustaja Turmes, työjärjestyspuheenvuoro. I wanted, I... Niin, minä haluaisin tässä nimeni vielä saada takaisin, vaikka olette tämän hylännyt aivan kokonaan. Minusta tuntuu, että tulevaisuudessa pitäisi olla täysin sähköbussit, jossa käytetään uudistuvia energialähteitä. Näin pystytään eh, edistymään, mutta ehkä minä en näin vaikeassa tilanteessa enää taikavoimani kykene käyttämään niin, että äänestystulos tulisi mieleiseksi ja siksi minä itse asiassa täältä poistun. Ja kiitos siitä, että täällä oli niin hauskaa teidän kanssanne. Uh, thank you very much. Thank you, uh, Mr. Turmes. Thank you, Claude. Kiitos edustaja Turmes. Kiitos Claude. Eli nyt sitten mietintö luonnos ja se, että että asetus 256 vuodelta 2014 kumotaan. Ja tässä kyse on ilmoituksesta komissiolle investointihankkeiden suhteen, kun kyse on energiainfrastruktuurihankkeista. Our colleague Barbara Kappel. Tässä on esittelijänä Barbara Kappel. Ja nyt äänestämme yhdessä kahdesta tarkistuksesta aluksi ykköstä ja kakkosesta puolesta vastaan. No hyvä, nimenhuoltoäänestys sitten. Hienoa. Näin tehdään. Olette oikeassa. Anteeksi. Eli tässä hylätään komission ehdotus ehdotuksen mukaisesti, eli tästä äänestetään nyt yhdessä nimenhuoltoäänestyksellä äänestys päättyy nyt. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja loppuäänestys. Nimenhuutoäänestyksellä sekin. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Neuvottelut. Anteeksi, onnittelut esittelijälle ja nyt pääsemme sitten tähän yhteistyöpöytäkirjaan Amerikan, Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen neuvoston päätöksen osalta. Tässä on esittelijänä Rolandas Paksas ja meillä on sähköinen nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Nimenhuuto äänestys. Sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos kollegat. Ja seuraavakin on Rolandas Paksasin lausunto Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen, sähköinen nimenhuutoäänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Samantapainen tulos. Onnittelut. Pääsemme viimeiseen äänestettävään asiaan. Kyseessä on Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston välisen satelliittinavigoinnin kehittämistä koskevan yhteisösopimuksen tekeminen. Hirsi Pusek tässä esittelijänä äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Kiitos oikein paljon. Näin saimme äänestysosion loppuun. Ja muistakaa, hyvät kollegat, että töitä on vielä paljon. Meidän pitäisi saada lausuntoluonnokset valmiiksi ennen heinäkuun 10. päivää. Kaikki luonnokset pitää saada valmiiksi tuohon mennessä paitsi puiteohjelma. Sen osalta päivämäärä on 19. heinäkuuta, mutta muiden osalta 10. heinäkuuta on loppupäivämäärä. Eli tässä on todella haasteellinen työ edessä. Uh, no hyvä, näin pääsemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ja aloitamme sen kolmen minuutin kuluttua suurin piirtein. Pyydän teitä pysymään täällä paikalla. Odotan, että näin teette.

ladies and gentlemen. Uh, Hyvät naiset ja herrat, nyt sanoisin seuraavan. Eli toivotan tervetulleeksi Dominik Ristorin. Te olette pysyvä vierailija täällä Euroopan parlamentissa, eli itse asiassa tämä ei ole mitenkään epätavallista. Kiitos siitä, että tulitte paikalle. Ja seuraava asia esityslistalla on verkkojen Eurooppa välinen jälkeen periaatteessa neuvotteluista raportointi. Tämä on viimeinen asia ennen lounasta, jos näin voin sanoa. Ja meidän kollegamme Miroslav Pohel, Pohe meille tiedottaa tästä energiatehokkuusneuvotteluasiasta, mutta Ehkä teillä ei ole nyt tästä asiasta tarpeeksi tietoa, mutta voin kuitenkin sanoa, että energiatehokkuus on melkein loppuun viety. Sitä ei saatu täysistunnossa ihan siis Strasbourgin kokouksen aikana loppuun vietyä. Ja joudumme sitä lykkäämään, mutta kollega Miroslav Pohe on täällä paikalla ja hän jatkuvasti neuvottelee neuvoston kanssa ja hänen kannaltaan olisi todella hyvä hetki nyt lausua muutama sana näistä neuvotteluista juuri tällä hetkellä, eikä tunnin kuluttua, sillä hän haluaisi palata sinne neuvoston neuvotteluihin puhumaan komission neuvoston kanssa näistä kaikista yksityiskohdista, koska me haluaisimme saada neuvottelut loppuun ennen kello seitsemää. Eli tänä iltana ennen kello seitsemää, koska kello seitsemän illalla aloitamme hallinto asian ja meidän pitäisi tehokkaasti ennen tätä asiaa saada neuvottelut loppuun vietyä. Eli tässä on nyt aika vaikea tilanne ja meillä on myös uudistuvien energialähteiden neuvottelut käynnissä. Kollegamme Blanco Lopez on niistä vastuussa ja hän on täällä paikalla ja siellä on joitain pieniä asioita vielä ratkottavana, mutta nyt kollega Miroslav Pohja, tämä ei liity mitenkään eh, jalkapallon maailmastuskisoihin tällä kertaa. Miroslav, ihan lyhyesti voisitteko kertoa neuvottelutilanteesta? Kolme minuuttia. Morning, colleagues. Ah. Hyvää huomenta, kollegat. Kiitos Jersi. Kiitos, että siirsit tai aikaistit tätä kohtaa esityslistalla. Eli mikä on tällä hetkellä asioiden tila? No, me pidämme todella hyvänä tätä sopimusta, jonka olemme saaneet aikaiseksi teknisellä tasolla, lähes kaikista teknisistä ja poliittisista asioista. Ja arvostan kovasti äh, parlamentin neuvottelutiimiä ja komission tahtoa löytää kompromissia. On kuitenkin muutama asia, josta pitää vielä puhua. EUn äh, tavoitteet artiklassa 7 ja äh, menettelyt artiklassa 3 liittyen primääri- tai loppuenergiaan. Viime viikon jälkeen energiaministereiden tapaamisen jälkeen 11. kesäkuuta Molempien toimielinten kannat ovat kehittyneet ja olemme hyvin lähellä, että saa, olimme hyvin lähellä saavuttaa kompromissin puheenjohtajamaan kanssa viime keskiviikkona. Mutta ikävä kyllä sitä ei kuitenkaan kompromissia saavutettu, mutta molemmat toimielimet ovat lähentyneet toisiaan paljon ja ikävä kyllä emme sitten kuitenkaan saaneet aikaan sopimusta ja se liittyi poliittisiin kysymyksiin. No, nyt käynnistämme toisen kierroksen, neuvottelukierroksen välittömästi tämän puheenvuoron jälkeen ja toivon mukaan me löydämme ratkaisun tähän tarvittavaan kunnianhimoon EUn tavoitteista ja artiklaan 7. Mitä tulee tähän päätavoitteeseen, me tiedämme, että 32,5 prosenttia voisi olla tällainen ei-sitova tavoite ja samanaikaisesti molemmat toimielimet ovat valmiita ottamaan uuden tällaisen tarkistuskierroksen, jolla voitaisiin lisätä tätä tavoitetta vuonna 2023, lisätä siis ylöspäin. Ja uskon, että me löydämme myös sopimuksen äh, näistä vuosittaista säästöistä, joita on saatava aikaan 2020 jälkeisenä aikana. Todelliset säästöt tällä hetkellä ovat 0,71 prosenttia ja olen vakuuttunut, että kykenemme nostamaan tätä kunnianhimon tasoa ja löytämään 0,8-0,9 prosentin väliltä tämän sopimuksen. Eli sen suurempi ei ole tämä ero parlamentin ja neuvoston välillä ja sen vuoksi suhtaudun kovin luottamuksellisesti neuvotteluihin tänään ja että voimme viedä päätökseen keskustelun myös hallitusten kanssa. Kiitos. Three. Kuten voitte havaita, meillä on kolme trilogiasiaa asiaa pöydällä ihan vain tänään. Tämä hallintoasia, ja uudistetut energialähteet ja energiatehokkuus. Me haluaisimme kolme näistä saada loppuun saatettua tänä iltana tai aamuna kello viisi tai ehkä kello neljä aamuista Enpä tiedä. Me olemme valmiita istumaan siellä ihan rauhassa neuvottelun loppuun asti näissä kolmessa asiakokonaisuudessa. Kaikki nämä ovat siis esillä tänään ja huomisiltana ja 27 kesäkuuta aloitamme sähkömarkkina asian 27. päivä ja ehkä tämä olisi direktiivi 28 uudistamista toivottavasti sitten valmistautuminen riskin siihen ei pystytä ennen Itävallan kautta paneutumaan ennen tämän kuun loppua. Se tulee siis Itävallan kaudelle toivottavasti heinäkuussa. Siihen päästään minä pyysin, että Itävallan kaudella tähän panettaisiin ASER ja valmistautuminen. Ja miksi tämä on niin tärkeää, hyvät ystävät, kaikki nämä asiat? Energia, energiaunioni ja kaasudirektiivi myös, joka on osa energiaunionia. No siksi, että meidän pitäisi aloittaa ehkä marraskuussa neuvottelut budjettiasioista. Ja meillä on 12 lainsäädäntöehdotusta, joista on neuvoteltava. Joulukuun alusta aloitamme Itävallen puheenjohtajakaudella ja sitten jatkamme Romanian kaudella. Eli meidän pitäisi saada kaikki nämä energiaunioni asiat loppuun vietyä mahdollisimman nopeasti, sillä muuten tämä ei suju, jos otetaan huomioon meidän budjetti vastuumme. Tämä on tärkeä asia siis. Kiitos Miroslav teille ja myös kollega Blanco Lopesille ja kollega Turmes on sitten hallintoasioista vastuussa kello seitsemän ja kaikki paiskimme kovasti töitä, jotta voidaan tänään tai huomisaamuna viimeistään työt saada loppuun tehtyä. Kiitos Miroslav. Ja näin päästään kello, anteeksi, kohtaan 16. Ja kyseessä on verkon Euroopan välinen energia-alalla osana hiljattain hyväksyttyä monivuotisen rahoituskehityksen lainsäädäntöohjelmia. Ja tämän asian esittelee Dominik Ristori. Tämä on osa 2021-2027 pitkäaikaista budjettia. Komissio äskettäin ehdotti, että verkkojen Euroopan välinettä uudistettaisiin niin, että voidaan tukea investointia infrastruktuuroihin, liikenteen, energian ja digitaalisen seikkojen alalla. Ja me olemme vastuussa energiasta ja digitaaliasioista myös osittain eh, liikenneasiasta, joita vastuualoita on. Ja energia-alalla on 8,7 miljardia varattu, tämä aika paljon rahaa, melkein 9 miljardia, jotta voidaan edistää sisäisiä energiamarkkinoita ja energiasiirtymää edistää huomioiden eh, ehdotukset, jotka liittyvät puhtaan energian säädöspakettiin, eli tämä paketti, josta äskettäin puhuin. Pääjohtaja kutsuttiin esittelemään energiaesio tästä uudesta verkkojen Euroopan välineestä ja kertomaan yksityiskohtaisemmin sen pääsisällöstä. Eli tämä on meille todella tärkeä asia. Hyvä herra pääjohtaja, haluaisimme tietää, minkälaisia suunnitelmia teillä on verkkojen Eurooppa välineen osalta seuraavalle kaudelle. Ja tämä on meille todellakin oleellinen asia, koska me haluaisimme energiaa unioniasiat ja myös digitaaliunioniasiat asiat saada loppuun vietyä. Tehän olette tästä asiassa päävastuussa. Olkaa hyvä. Dominik. Mr. President, members of parliament. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Niin kuin tiedätte, me työstämme aihetta täydellä vauhdilla, jotta saamme Eurooppaan kaikista kehittyneimmän säätelykehyksen energiapolitiikalle. Euroopan parlamentin tuella ja aivan erityisesti tämän valiokunnan tuella työtämme teemme. Saman aikaan on syytä pitää mielessä, että säätelypuitteet ja energiainfrastruktuuri, näiden tulisi kulkea rintarinnan. On lähestulkoon mahdotonta saada merkittäviä tuloksia aikaan, jos emme huolehdi yhtä aikaa säätelypuitteista ja toisaalta energiainfrastruktuurista. Te käsittelette tärkeitä painopisteitä energiapolitiikassa, esimerkiksi energian hankinnan turvallisuutta – Mehän muistamme, mikä tilanne oli vuonna 2009. Silloin oli iso kasu kriisi päällä. Ja silloin todettiin, että energia hankinnassa on syytä monipuolistaa lähteitä. Monissa maissa haavoittuvuus on ollut suurta, erityisesti keskisessä Euroopassa ja Kaakkois-Euroopassa samoin myös idässä ja pohjoisessa. Eli täytyy muistaa myös kaikki kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät. Hyvin integroidut verkot tuovat mukanaan lisää kilpailua ja myös kilpailukykyisempiä hintoja. Tämä pitää entistä enemmän paikkaansa myös kun kyse on kestävyydestä. Me haluamme myös integroida verkkoon mahdollisimman paljon uusiutuvan energian lähteitä. Kyse on Euroopan laajuisen verkon turvallisuudesta. Jos nyt vaikkapa Portugali pääsisi sadan prosentin osuuteen uusiutuvissa energialähteissä Ja jos ei ole yhteistä verkkoa, jota yhteisesti hallinnoidaan Espanjan kanssa, niin sitten olisi syntynyt huomattavia ongelmia verkon vakauden näkökulmasta. Kun pidämme kaiken tämän mielessä, niin tältä pohjalta komissio on tehnyt uuden ehdotuksen verkkojen Euroopan välineestä jolla on uusi rahoitusosuus 8,6 6 miljardia, jotka on ehdotettu energiaosuudeksi. Tässä kaksinkertaistaan olemassa olema Verkkojen Eurooppa-rahoitus, mutta tämä on todellakin tarpeeseen tuleva parannus. Tietysti nyt täytyy myös katsella uudemman kerran painopisteitämme – Mainitsin puheeni alussa sen vaikean tilanteen, joka on ollut kasualalla, On tärkeää, että varmistaa, että äh, energiahankinnassa on riittävää monipuolisuutta. Tämä pätee myös äh, energian äh, reitteihin. Meillä on vielä puuttuvia yhteyksiä, niitä haluamme nyt parantaa ja haluamme tukea myös innovointia. Nyt uutena painopisteenä ovat sähköhankkeet. Ja myös se, että katamme uusiutuvan energian hankkeet, jotka ovat merkittäviä rajojen ylittäviä hankkeita. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme selkeästi suunnata jatkossa lisärahoituksen nimenomaan näihin puuttuviin sähköverkon yhteyksiin. Meillä on edelleenkin kymmenen jäsenvaltiota, jotka ovat alle tämän 10 prosentin kytkentäasteen Euroopan unionissa. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää hoitaa tämä asia kuntoon. Kun pidämme mielessä sen, että olemme maailmanlaajuisesti ainoa talousalue, joka pääsee tähän 30 prosentin uusiutuvista lähteistä olevaan energiatavoitteeseemme. Tavoite on päästä yli 50 prosenttiin. Tämän vaikutus, tämän seuraus on se, että täytyy huomioida myös sähkön vienti- ja tuontikysymys. Niin kuin tiedätte, kyse on tuotantokapasiteetista ja sen vaihtelusta. Joissakin maissa on enemmän tuulienergiaa tai vesivoimaa. Se tuulivoimaa onshore ja offshore ja joissakin maissa taas tilanne on toisenlainen. meidän analyysimme mukaan äh, rajat ylittävässä vaihdossa nykytilanne ei säily, vaan muutos tulee tapahtumaan. Ja näin ollen onkin tärkeää, että lopetamme tietyt äh, kuviot, tietyt tilanteet, joita emme voi hyväksyä. Edelleenkin EU:ssa on kolme jäsenvaltiota, jotka ovat riippuvaisia asian verkosta vielä tänäkin vuonna 2018. Nämä maat liittyivät unioniin vuonna 2004. Ja nyt teemme työtä yötä päivää. Kyse on Puolasta ja kolmesta Baltian maasta. Haluamme löytää oikeat vaihtoehdot ja varmistaa sen, että Baltian maat voivat siirtyä synkroniaan maantereen Euroopan unionin verkon kanssa ja pois Aasian verkosta. Tehän tiedätte, minkälainen tilanne vallitsee Iberian niemimaalla. Se on aika lailla eristyksissä oleva energiaverkkoja ajatellen. nyt kun tätä uutta Biskaja-hanketta toteutetaan, niin sen kautta päästään Ranskan ja Espanjan välillä äh, huomattaviin tuloksiin, kun ajatellaan yhteenkytkentöjä. Haluamme pikaisesti järjestää Ranskan presidentin ja Espanjan pääministerin välisen huippukokouksen, johon myös Portugalin pääministeri ja komission puheenjohtaja osallistuisivat. Nämä ovat oleellisen tärkeitä seikkoja ja olen vakuuttunut, että jatkossakin haluamme yhteenkytkentöjen tasoa nostaa, ei ainoastaan tähän 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, vaan lähestulkoon kaikki jäsenvaltiot tuohon ajankohtaan mennessä pääsevät tähän tavoitteeseen. Kahta valtiota lukuun ottamatta. Ja pyrimme siis 15 prosenttiin. Tämä on aivan merkittävän tärkeä askel oikeaan suuntaan. Tämän lisäksi ehdotamme myös sitä, että keskustelujen pohjalta ja parlamentin vaateita ehdotusten pohjalta, joita parlamentti esitti maaliskuussa, laajentaisimme verkkojen Eurooppaa niin, että huomioitaisiin myös rajat ylittävät hankkeet uusiutuvissa energialähteissä. Niin kuin tiedätte, meillä on uusi direktiivi uusiutuvista ja esittelijän ja monien muiden tuella yritämme luoda kaikista suurimmat markkinat, jotka ovat suuremmat kuin yksittäisten jäsenvaltioiden markkinat. aivan erityisesti kahden viime vuoden aikana äh, kehitys on ollut huimaa. Meillä oli Pohjanmeren hanke kaksi vuotta sitten ja silloin äh, rannikolla hankkeet toteutettiin offshore-hankkeina ja vain muutamassa kuukaudessa kehitys on ollut tuo huomattavaa. Kun keskustelemme energiasta, niin äh, joskus ajatellaan vain pitkällä aikavälillä. Nyt olemme siinä tilanteessa, että innovointi ja puhtaan energian infrastruktuurit, esimerkiksi nämä isot turbiinit, luovat sellaista kapasiteettia, joka johtaa siihen, että voimme kehittää uusiutuvan energian alalla todella kilpailukykyisiä ratkaisuja. Tämä pätee entistä enemmän myös tuulienergiaan ja myös offshore-hankkeisiin. Me haluamme Euroopan unionissa säilyttää teknisen johtoasemamme myös näissä laitoksissa ja tältä perustalta me työtämme teemme me kehitämme kaikkea metodologiaa, jota me käytämme tässä hankkeessa tulevien kuukausien aikana. Ja näemme jo, mikä on se todellinen kapasiteetti lisätä kapasiteettiamme niin, että voimme todella tarttua näihin uusiin mahdollisuuksiin. Meillä on nyt entistä enemmän alueellista yhteistyötä, joka tarjoaa meille pohjan tälle työlle alueellisen kapasiteetin mahdollisuudet ovat huomattavia. Ne kehittyvät kaikkialla Euroopassa. Viittaan nyt tilanteeseen Portugalin ja Espanjan välillä. Tämän lisäksi myös Keski-Euroopassa ja Kaakkois-Euroopassa edistys menee tähän suuntaan. Monissa maissa on jo nyt päästy vuoden 2020 uusiutuvien energialähteiden tavoitteisiin. Baltian maissa ja Puolassa käydään tärkeitä keskusteluja. Tekin olette osallistuneet näihin keskusteluihin. Katowicessa muun muassa viime kuussa oli tilaisuus, jossa näitä kysymyksiä käsiteltiin. Näistä haasteista on nyt siis kyse ja uskon, että tällä uudella ehdotuksella meillä on nyt välineet, jotka meitä auttavat. Ja luonnollisesti komissio seuraa kehitystä MFF-neuvottelujen osalta ja korostamme painopisteitämme, jotka juuri tässä teille esittelin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tästä esittelystä. Ja nyt sitten aloitamme eh, meidän Euroopan verkkojen välinen esittelijä Henna Virkkunen saa puheenvuoron. Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos eh, pääjohtaja teidän esityksestänne. Tämä ohjelma on hyvin tärkeä Euroopalle, samoin kuin myös teollisuusvalikunnalle, koska meidän tavoitteenamme on edistää kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkoja ja verkkojen Eurooppa-väline, jos katsotaan tätä väliarviointia olemassa olevista ohjelmista, niin on ollut äh, tältä osin hyvin menestyksekäs ohjelma. Ja nyt keskitymme energiaunioniin ja digitalisoitumiseen tässä valiokunnassa, mutta parlamentissa teemme yhteistyötä liikennevaliokunnan kanssa ja tästä tulee yhteinen mietintö liikennevaliokunnan ja teollisuusvaliokunnan välillä. Joten tästä työstä on tulossa hyvinkin mielenkiintoista. Yksi painopisteistä parlamentille ja teollisuusvaliokunnalle on ollut luoda energiaunioni. Ja luonnollisesti me haluamme tehokkaan, kestävän, energi- kestävät energiamarkkinat Eurooppaan. Tämä on myös yksi osa sitä työtä. Ja sitten nämä prioriteetit, joita pääjohtaja juuri esitteli, ovat hyvin saman linjaisia kuin ne keskustelut, joita olemme käyneet teollisuusvaliokunnassa siitä, mihinkä meidän pitää keskittyä. Meillä ei pitäisi olla mitään puuttuvia linkkejä Euroopassa, jos me haluamme yhtenäismarkkinat myös energiasektorille. Ja meidän täytyy luonnollisesti myös keskittyä enemmän sektorit ylittämään merkittävään synergiaan, koska verkkojen Euroopan välinen ajatus oli se, että kun me liitämme energian, liikenteen ja digitalisaation yhteen, niin silloin me saamme synergiaa esimerkiksi älyverkoissa, vaihtoehtoinen polttoainerakenne tai 5G-liikenneverkot ja myös äh, tämä automaattinen liikkuvuus ja kyberturvallisuus. Joten meillä on useita sektoreita, jotka eivät ole pelkkää energiaa, vaan kysymys on digitaalisuudesta, liikkuvuudesta ja minusta meidän pitääkin tarkistella tätä asiaa sillä tavalla, että meillä on tätä rajat ylittävää synergiaa. Teollisuusvaliokunta tukee yleisellä tasolla näitä komission tavoitteita, prioriteetteja tässä paketissa. Nyt meillä on edessämme hyvin työintensiiviset viikot, koska meidän on tarkoitus laatia yhteis esittelijöiden kanssa liikennevaliokunnasta kolmessa neljässä viikossa tämä mietintö, koska sen jälkeen alkaa kesätauko joten tämä valiokunta haluaa tehdä tehokkaasti töitä ja me haluamme neuvotella. Ja käynnistää työt hyvällä tavalla syksyllä. Ja mielenkiinnolla kuulisin myös tämän valiokunnan kollegoilta heidän näkemyksiänsä. Uskoisin, että me kaikki odotamme mielenkiinnolla näitä keskusteluita, joita meillä edessämme on, koska me tiedämme, että eri osapuolilla on korkeat odotukset, koska esimerkiksi niissä maissa, joissa on, nämä, on näitä puuttuvia linkkejä, niin siellä odotetaan uusia investointeja energiavarmuuteen ja energiamarkkinoiden tehokkuuteen. On tärkeää, että meillä on energiamarkkinoilla hyvin toimivat verkot koko Euroopassa. Now I would like to invite uh, Shadow. Ja sitten varjoesittelijät seuraavaksi. Edustaja Kumpula Natri Thank you, uh, thank you for... Kiitos tästä erittäin mielenkiintoista eteenpäin katsosta komission ehdotuksesta. Haluaisin kiittää siitä todellakin. Ja kuten esittelijä tässä sanoi, niin digitaalinen osio tästä vähän puuttui. Se on myös meidän asiamme täällä valiokunnassa. Meidän pitää katsoa sekä energia- että digitaaliasioita. Sitten yhdessä Tranin kanssa liikenneasioita tarkastellaan. Ja jatkossa tällaista on siis tulossa näiltä osin. Ja tiedämme, että ilmasto on myös ajankohtainen asia ensi vuonna, kun valmistellaan parin jälkeisiä toimia. Ja nyt pidetään paljon globaaleja kokouksia, on pidetty ja pidetään. Ja Eurooppa aikoo jatkaa tällä tiellä, emme anna periksi. Ja näin pyrimme lisäämään tätä nopeuttamista, nopeuttamistyötä, kun torjutaan ilmastonmuutosta – Eli halusin todellakin päästä yksityiskohtiin tämän 65 prosentin luvun osalta, jos ajatellaan ilmastoon liittyviä menoja. Haluan kuulla, mitä kollegat sanovat. Ja sitten parlamentissa tätä asiaa pitää vielä työstää. Ja on hyvä, että on myös rajat ylittäville uusiutuville energianlähteille varattu varoja. Usein sanotaan, että kyseessä on vain paikallinen asia, totta, mutta kun katsotaan näitä siirtomahdollisuuksia ja verkostoja, niin on tärkeää tätäkin tarkastella. Ja sitten sähkö prioriteettina on hyvin tärkeää, kun katsotaan erilaisia ajoneuvoja, sitä kuinka lasketaan, että niitä voidaan parannella. Ja on tärkeää myös miettiä muita energiamuotoja. Joissain maissa voitaisiin sähköautoilla vähentää 30 prosentilla energiankulutusta ja muualla eri määrällä. Kaikki riippuu siitä, miten sähkön sijaan voidaan ottaa muita energian tarpeita. Nyt ei voi unohtaa myöskään lämmitystä ja muita mahdollisuuksia, sillä jatkossakin käytetään fossiilisia polttoaineita lämmitykseen eikä missään vaiheessa siirrytä mihinkään muuhun, niin tämä on kyllä liian hidasta koko Euroopan kannalta. Ja nyt sitten on myös puhtaan energian paketin ensimmäinen osio ja toivottavasti tässä jatketaan työtä neuvoston kanssa, että päästään lopputulokseen ja erityisesti liittyen alueisiin sähkömarkkinoihin Pohjoismaissa. Tiedän, että tämä on hyvin toiminut. Tiedän, että kun eh, Baltian maat otettiin mukaan, tämä auttoi. Virossa sanottiin, että hinta aleni ja mm, energiaturva lisääntyi. Jos näin voidaan toimia, tämä olisi erinomainen esimerkki. Eli hyvä tehdä yhteistyötä tämän Timolta. Kiitos oikein paljon. Ja sitten seuraavaksi CESAC e ECRstä, olkaa hyvä. E, dziękuję również panu dyrektorowi za analizę, jakiej do... Kiitän e, myös e, pääjohtaja tästä analyysistä, jonka hän meille esitteli. Aluksi haluaisinkin onnitella komissiota siitä, että se yrittää tässä nostaa budjetin samalle tasolle tai pitää sen samalla tasolla Tehän tiedätte, että budjettia noudatetaan tai seurataan nyt hyvin tehokkaasti monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ja verkkojen Euroopan väline on yksi tehokkaimmista välineistä komissiolla. Ja sen täytyy jatkossa ollakin sitä, koska se on erittäin tärkeä väline esimerkiksi infrastruktuurin vahvistamisessa. Ja hyvin tärkeä asia, jota jota verkkojen Eurooppa-väline käsittelee, on tämä kaasuputki Nord Stream 2, josta on puhuttu hyvin paljon. Ja tämä on projekti, jota EU pitäisi vahvasti tukea. Ja minulla on muutama kysymys pääjohtajalle. Äh, Brysselissä puhutaan paljon äh, tästä e-liikkuvuudesta ja siihen liittyy aina samat kysymykset. Pitäisikö ensin rakentaa infrastruktuuri näille äh, liikennevälineille sopeutettuna vaiko pitäisikö meidän lähteä siitä, että aloitetaan sähköautojen tuotannosta. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää kehittää tällainen latausverkkojärjestelmä kaikille näille autoille. Ja että tällaisen ratkaisun markkinaratkaisu olisi mahdollisimman yksinkertainen myös. Mutta jäsenvaltioissa on kuitenkin tehty aivan liian vähän, ja niin hän pääjohtajakin puheenvuorossaan sanoi. Yksi näkökulmista tässä on luonnollisesti kustannuskysymys. Miten pitkälle me voimme tässä äh, saada sekä julkisia että yksityisiä investointeja näihin latausasemiin. Ja toinen asia, millä tavalla tällä sektorilla voitaisiin käyttää synergiavaikutuksia monivuotisessa rahoituskehyksessä. Haluaisin myös tietää enemmän näistä älyverkoista, jotka ovat hyvin tärkeitä paikalliselle toimitusvarmuudelle, varsinkin jos ajatellaan näitä energiapiikkejä, jotka ehkäpä tulevat olemaan osa tässä sähköisessä liikkumisessa. Mutta miten komissio on ajatellut sitten ähm, Euroopan verkkojen väline ja horisontin ja muiden rahastojen välisen yhteistyön? Sen lisäksi yhteistyö Baltian maiden ja Puolan välillä. Millä tavalla verkkojen Euroopan välinettä voitaisiin käyttää tässä niin, että interoperabilisuus vahvistuisi? Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Olitteko te suunnitelleet, äh, että keskitytään tällaisiin valtiollisiin kaasuverkkoihin niin, että ei tule liikaa kuormitusta, kun huomioidaan uudistuvista lähteistä tuleva energia, koska useinhan näin voi käydä. Next speaker. Ja seuraava puhuja, kollega Pettersen Allesta. And thank you, Dominic, for your... Kiitos puheenjohtaja, kiitos Dominic kommenteistanne. Arvostamme sitä, että todellakin keskitytään Pariisin tulosten saavuttamiseen. 5,3-8,7 miljardiin nostetaan nyt energian osuutta. Me tuemme suurempaa verkkojen Euroopan välinettä, koska meillä on nyt selkeät puitteet julkisten ja yksityisten investointien toteuttamiseen. 60 prosenttia verkkojen Euroopan budjetista käytetään siihen, että hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata. Me tarvitsemme kunnianhimoa myös tälle alalle olemme samaa mieltä siitä, että täytyy saada parannusta rajat ylittävään energiainfrastruktuuriin ja poistaa integraation esteitä uusiutuvilta eh, lähteiltä energiamiksissä. Ennen kaikkea kun muistamme 23 prosentin uusiutuvaa tavoitteen vuoteen 2030 mennessä. No sitten hieman kriittisempiä kommentteja. Jos aiomme päästä hiilettömään talouteen EU-ssa vuoteen 2050 mennessä, niin sitten täytyy pitää energiainfrastruktuuria painopisteenä. Vuodelta 2017 olevassa kertomuksessa on todettu, että 27 prosenttia verkkoinvestoinneista tehdään sähkönsiirtoverkkoon nimenomaan tätä tarvittaisiin, jos aiomme päästä tavoitteisiimme uudessa verkkojen Euroopan asetuksessa tietyissä kohdissa todetaan, että ainakin minun nähdäkseni näin todetaan, että joulukuun 19. päivä komissio antaa delegoidun säädöksen, jossa määritellään tulevat tukikriteerit. Minun ehdotukseni olisi se, että komissio uudistaa nykyisiä kriteereitä, jotka on äh, määritelty artiklassa 14 ja äh, verkkojen Eurooppa-asetuksen artiklassa 2. Nämä kriteerit ovat mahdollistaneet liian paljon investointeja fossiilisiin polttoaineisiin, eli uusissa kriteereissä on heijastettava sitä, että on päästävä pienempiin hiilidioksidipäästöihin ja on pidettävä kiinni Pariisin sitoumuksesta. Luonnollisesti on huomioitava myös uusiutuvien energialähteiden pienenevät kustannukset. Sitten verkkojen Euroopassa on tuettava energiaunionin todellisia tavoitteita. Mielelläni kuulen teidän kommenttianne, herra Risturi, tästä aiheesta ja nimenomaan kriteerien uudistuksesta, uudelleen tarkastelusta, jotta pääsemme näihin tavoitteisiin, joihin meidän tulisi pyrkiä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava vihreistä kollega Marcellesi. Yes, presidente. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos pääjohtaja näistä selventävistä sanoista. Tässä on todella myönteisiä ehdotuksia, esimerkiksi rajat ylittävät ehdotukset ja sitten nämä synergiat eri alojen välillä. Ja on myös hyvä, että tässä pyritään yhdistämään eri rahastoja, esiiriä, rakenne, rahastoja, horisonia. Ja kuitenkin kriittinen sana myös liittyen tähän ehdotukseen. Ensinnäkin tässä Euroopan komissio on vielä todella kiinni tässä kaasupolitiikassa ja tästä on aikaisemminkin estetty kritiikkiä, kun puhuttu yleisyydestä hankkeista ja me olemme vähän myös näistä hiilidioksidiputkista huolestuneita, miksi niitä nyt sitten pitääkin kutsua, mutta tämä vähän epäilyttää aika lailla itse asiassa. Ja sitten tämä yhteen liittyy käyttäminen Biskajan alueella, niin siellä kyllä epäillään kovasti sitä, onko tämä oikea ratkaisu ja kuinka kalliiksi se tulisi erityisesti Espanjalle ja kuinka avoin tämä hanke on. Piskajan lahden molemmin puolin, eli sekä Espanjan puolella että mm, Bordoon alueella vastustetaan aika paljon e, tätä ehdotusta. Halutaan yhteenliittyä, mutta ei millä tahansa tavalla. Ja sitten meillä on jotain ehdotuksia liittyen siihen, mitä sanoitte, tämä TEN-E-asetus, joka on vuodelta 2013, eli energia asia, niin tämän jälkeen on kuitenkin tullut Pariisin sopimus. Emme ymmärrä, miksi asetusta ei ole tämän jälkeen uudistettu, koska Pariisin jälkeenhän tilanne muuttui ihan täysin. Meillä on eri kortit pöydällä. Eli missä vaiheessa teidän tarkoituksenne on paneutua tähän uudelleen. Ja sitten toisaalta kun viimeksi uudistettiin verkkojen Eurooppaa, niin eh, tehtiin selväksi, että pitäisi mm, asettaa tärkeälle sijalle sähkö käytävät ja te sanoitte, että 75 prosenttia ja 90 prosenttia pitää antaa tällaisiin hankkeisiin, mutta meillä kuitenkaan mitään kirjeessä muodossa komission ehdotuksessa ja tämä ei ole hyvä asia. Meidän pitää tehdä hyvin selväksi, mihin tavoitteeseen me pyrimme. Ja siksi olisi ehkä hyvä, että vielä palaisitte tähän asiaan konkreettisesti. Ja sitten tämä eh, Planet Mainstreaming-asia, no siltä osin on sanottava että tämä on ihan hyvä, että tämä prosenttiluku on pöydälle asetettu, mutta ei tämä kuitenkaan riitä. Tämä Pariisin jälkeinen seurahuippukokous on todella tärkeä. Ja jos ajatellaan IPPCn tiedonantoa, jossa sanotaan, että nyt ei ole vielä pääsemässä 1,5 asteen tasoon. Eli pitäisi nyt tehdä selväksi, että tämä climate mainstream pitäisi ihan sataprosenttisesti nyt ottaa mukaan. Tähän pitäisi ehkä vielä palata, koska jos me haluamme tässä eh, kokouksessa olla edelläkävijöitä, niin se pitää olla myös tässä ehdotuksessa mukana. Shadow. Kiitos tässä varjoesittelijät ja sitten seuraavat puhujat, kaikki muut kollegat. Edustaja Werner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitokset herra Risturi tästä teidän raportistanne. 9 miljardia euroa verkkojen Eurooppa-välineelle on erittäin hyvä uutinen. Ja, jos ajat, ja sitä, että nimenomaan energiaan ja sähköön. Te sanoitte, että kymmenen jäsenvaltiota jos on kymmenen jäsenvaltiota, jossa tämä konnektoreiden määrä on alle 10 prosenttia. Tätä täytyy lisätä. Riittääkö 15? No, se jää nähtäväksi. Minusta sekin kuulostaa hyvin vähältä, koska mehän tarvitsemme, kun katsotaan eurooppalaisia sähki, sähkömarkkinoita, niin me tarvitsemme suuret likvidit markkinat ja silloin täytyy katsoa tätä kauppaa ja sitä, että se toimii myös rajat ylittävästi. Ja siihen tämä näiden sisäisten konnektoreiden määrä ja se, mitä niiden taustalla ylipäätään on, olisi selvitettävä. Ovatko jäsenvaltiot valmiita tai kykenevätkö ne ylipäätään jakamaan sähköä omasta maastaan rajojen ylitse? Ja me tarvitsemme myös tällaisia hajautettuja jakoverkkoja ja siinä on vielä paljon työtä koska ei auta, että vain nämä konnektorit rakennetaan, vaan myös verkon täytyy kyetä hyödyntämään sitä. Ja siinä jäsenvaltioiden täytyy olla valmiita. Ja jossain jäsenvaltiossa tämä valmius näiden verkkojen rakentamiseen ei välttämättä ole olemassa. Joten mitä komissio voisi tässä tehdä, koska muuten meillä on suurta kapasiteettia tuolla rajoilla, mutta sitä ei voida jakaa. Uh, thank you very much, madam. Uh, Kiitos. Ja sitten edustaja Grostet seuraavana. Merci beaucoup. Moi, je voudrais... Kiitos. Minä haluaisin ensiksi onnitella Dominik Ristoria. Hän on tehnyt erinomaista työtä, josta on meille erityisesti hyötyä. Minä haluaisin puhua näistä yhteenliitoksista jäsenvaltioissa joka mahdollistaa energian paremman liikkuvuuden, jotta e, tämä yhteen toimivuus todellakin voidaan taata. On tärkeää, että se on e, kustannusten osalta hyvin e, huomioitu. Kustannushyötyanalyysi on hyvin tehty. Olen ehkä väärässä, mutta minusta tuntuu, että tämä asia ei ole tarpeeksi mielessä. Voisitteko kertoa meille, miten tämä kustannushyötyanalyysi toteutetaan, kun valitaan hankkeita Euroopan tasolla? Eikö teidän mielestänne tätä analyysiä pitäisi vahvistaa ennen kuin lähdetään laittamaan joku hanke yleishyödyllisten hankkeiden listalle, niin että voidaan olla varmoja siitä, että tärkeitä tulevaisuuden hankkeita mm, rahoitetaan niin, että ne ovat kannattavia. Kiitos ja kollega Blanco López. Muchas gracias, eh, presidente. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Minusta verkkojen Eurooppa on todella merkittävä kokonaisuus ja tämä energian kannalta on vielä tärkeämpää, erityisesti jos haluamme saada energiaunionin aikaiseksi, sellaisen energiaunionin, jonka on vahvistettava autonomiamme niin, että olemme vähemmän riippuvaisia muista. Siksihän tarvitaan näitä yhteyksiä ja tähän pyrimme energiaunionin avulla. Tähän pyrittiin silloin, kun töitä tehtiin ja haluan kiittää yhä komissiota siitä, että saatiin aikaiseksi nämä sopimukset, joiden puolelta saatiin uusiutuvien energialähteiden eh, kauas ulottuva direktiivi niin, että huomioidaan myös Euroopan unionin energiariippumattomuus. Ja tästä syystä viime hetkellä esitimme tarkistuksen, että voidaan varmistaa nämä kytkennät, jotka ovat tarpeellisia, jotta voidaan todellakin puhtaita energioita Euroopan tasolla edistää Siksi tämä aloite on hyvä ja se vahvistaa tähän tavoitteeseen pääsemistä. Mehän kaikki eurooppalaiset haluamme olla riippumattomampia ja edistää näitä tulevaisuuden puhtaita energialähteitä. Joo. Kiitos ja Eduard Marta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Ristori teidän puheenvuorostanne. Minä olen tyytyväinen, kun kuulin teidän sanovan, että prioriteettina ovat yhteenkytkennät äh, nimenomaan sähköverkossa. Tämähän on hyvä asia. Mutta niin kuin tiedätte, edelleen äh, me emme ole edelleenkään pääsemässä äh, tavoitteisiimme. Kollega Marcellesi totesi, että nämä yhteisen edun hankkeet on toteutettu nimenomaan kaasualalla ensisijaisesti. Ranskan säätelyviranomainen sanoo, että Honjoen, Laas, kun laakson kasuputki, joka vie kasua Espanjaan, on, on liiallinen kapasiteetiltaan. Eli ei näitä hankkeita voida toteuttaa miten tahansa. Ketä nämä hankkeet hyödyttävät? Ei suinkaan Euroopan kansalaisia, jotka jatkossa sitten syyttävät meitä siitä, että rahaa on käytetty huonosti, koska olisi muitakin prioriteetteja. Eikä nämä, eivätkä nämä hankkeet varmastikaan hyödystä, hyödytä myöskään ilmastoa on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka ovat edelleenkin jäljessä uusiutuvien hankkeitensa kanssa. Tiedän, että tämä ei kuulu teidän toimivaltuuksenne, mutta kenties voitaisiin perehtyä alueiden tilanteeseen. Usein ne ovat paljon kunnianhimoisempia ja edistyksellisempiä kuin keskushallitus näissä uusiutuvan energian hankkeissaan. Totta kai tarvitaan näiden tuoksi myös rahoitusta. Kiitos ja Claude Turmes. Kiitos Dominik ja koko tiimi, myös Katariina, tästä ehdotuksesta. Meidän pääongelmamme ovat hallitukset. Hallitukset haluavat varmasti vähentää puoleen sen, mitä te olette ehdottanut. Eli jotta tältä voitaisiin välttyä, pitäisi kaksi asiaa tehdä ja haluaisin kiittää esittelijä Virkkusta siitä, että tämä otettiin esille. Nyt tarvitaan todellakin teollisuusulottuvuus tähän. Meillä on Siemens, ABB, Nexon täällä eh, Euroopassa, jos ajatellaan meidän tulevaisuuden markkinoiden luomista näille toimijoille. Ja jos ajatellaan digitaalisuutta ja sitä, miten se kohtaa energiaa, niin tämän pitää toteutua Euroopassa ja sitten pitää välttyä siltä, että hallitukset vastustaisivat ehdotuksista, ehdotusta. Ja Espanja ja Portugali vievät niiden pitäisi viedä puhdasta energiaa muualle. Tarvitaan infrastruktuuria ja tarvitaan Baltian irrottamista Moskovasta ja synkronisointia Euroopan suuntaan. Ja sitten hyvä asia tässä on se, että Puolan hallitus on Kortikan toimista ehdistynyt ja tämä siihen, että Liettuan ja Puolan välillä on kaapeli ja sitten saadaan eh, merituulivoimaa ja myös Suomen suunnalla tällaista on tulossa, eli voidaan saada aikaiseksi todellinen eh, merituulivoimaverkosto. Ja jos ajatellaan, ajatellaan sitten Kaakkois-Eurooppaa, Romania vie tuulivoimaa, mutta myös pitää muistaa Itämeren tuulivoima ja valtavasti myös Pohjanmerellä sitä voisi olla käytettävissä. Ja kun nyt erotaan isosta Britanniasta, niin tässä on tämä Doga Bank-hanke. En tiedä, Oletteko ymmärtäneet, mistä on kyse? Siellä Pohjanmerellä viiden maan keskellä on sellainen osio, jossa on ainoastaan 30 metriä syvä eh, merialue, josta voidaan saada valtavasti gigawatteja, jotka voidaan viedä mantereelle ja sitten saadaan eh, vihreää mm, tyyppiä aikaiseksi ja sitten näin nämä ovat hankkeet, jotka kiinnostavat eh, hallituksia ehkä ja voitaisiin saada komission budjettiedotuksen taakse nämä maat. Ja sitten edustaja Castillo. Kiitos Dominik Ristori siitä, että tulitte tänään paikalle ja minä haluaisin korostaa ainoastaan erästä seikkaa, jonka olen keskustelussa ottanut esille ja silloin kun näitä eri aiheita on käsitelty liittyen yhteen kytkentöjä sähköalalla. No, François sanoi, että pitää huomioida kustannushyöty. On huomioitava kustannushyöty, mutta on mietittävä asioita aina pitkällä aikavälillä, ei ainoastaan lyhyellä aikavälillä, jos ajatellaan hankkeen kuluja, minkälaista hyötyä siitä lyhyellä aikavälillä saa, vaan pitää olla pitkän aikavälin hankkeita, koska muuten ei voida antaa tälle oikea ulottuvuutta ja siksi on todella tärkeää, että yhteen kytkennät eh, liittyisivät tavoitteiden täyttämiseen, eli mitä eh, kunnianhimoisimpia ollaan eh, uusiutuvien energialähteiden alalla ja päästöjen alalla, niin sen tärkeämpää on erityisesti tietyillä alueilla, esimerkiksi Iberian niemimaalla, missä on liian vähän näitä kytkentöjä, sillä jos ei, niin, niin kuin Claude Turmes sanoi, ehkä me voimme olla nettoviejä jossain vaiheessa, mutta ei tämä toteudu, koska ei voida päästä eh, suurempaan tuotantoon uusiutuvilla energialähteillä, jos ei pystytä tätä energiaa menekään viemään. Ja siksi on mietittävä asioita pitkällä aikavälillä, jos ajatellaan yleishyödyllisiä hankkeita. Olisi ihan liian lyhyt näköistä, jos hanketta katsotaan ainoastaan lyhyeltä, lyhyellä aikavälillä, esimerkiksi kustannushyöty näkökulmasta. Mr. Director General. Kiitos ja pääjohtaja. Olkaa hyvä. Eli tässä kaikki nämä kommentit ja paljon tukea, mutta ehkä voisitte vastata kysymyksiin. Thank you all for your comment. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kommenteistanne ja myös yleisesti tuesta. Esittelijälle sanoisin, että kyllä, aivan varmasti rakennamme siltoja eri osvien välille verkkojen Euroopassa toisaalta energia, toisaalta digitaalisuus, toisaalta liikenneosuus. Kyse on osa, osasta tätä uudistusprosessia. Meidän tulisi myös helpottaa vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä. Tälläkin alallahan meillä on hankkeita Ranskan ja Espanjan ja Portugalin välillä. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Me kehitämme myös mahdollisuuksia äh, löytää alojen välisiä synergioita ja synergiaetua. Digitalisaatiosta tulee aivan oleellisen tärkeää. On ollut hieman vastentahtoisuutta edetä tähän suuntaan, mutta tämä on aivan oleellisen tärkeää luonnollisesti myös tehokkuuden lisäämisen kannalta ja tämän lisäksi toimitusvarmuuden, turvallisuuden lisäämisen kannalta. Me haluamme välttää erilaisia häiriötilanteita verkossa. Ja nyt kun pohdimme myös kyberturvallisuuteen liittymiä kysymyksiä, niin energia, verkkoinfrastruktuuri ja kriittisen tärkeä energiainfrastruktuuri täytyy turvata kyberturvallisuuden osalta. Energia, liikenne ja digitaalisuus ja myös rakennerahastot on huomioitava ja myös luonnollisesti horisonttiohjelma. No sitten edustaja Kumpula Natri. Kyllä. Sähköstä tulee todellinen painopiste uudessa verkkojen Euroopassa. Monet teistä viittasivat, myös te edustaja Mähtsään viittasitte tähän seikkaan. Minun näkemykseni ja tuntumani on se, että meidän tulisi päästä ainakin 85-90 prosenttiin näissä sähköhankkeissa uudessa verkkojen Euroopassa, siis rahoituksen osalta. Me olemme kasvualalla päässeet paljon eteenpäin ja kriisin jälkeen tämä oli aivan välttämätöntä. Vuonna 2009 oli Sofia ja Bratislava välttämättä saatava mukaan verkkoihin, koska tilanne oli suorastaan traaginen. Kriisin jälkeen sitten tämä Venäjä-Ukraina-tilanne. Ja tilanne oli katastrofaalinen, ei pelkästään taloudellisesti, niin, että tiettyjen laitosten toiminta piti keskeyttää, mutta koulut ja sairaalatkin olivat äh, katastrofaalisessa tilanteessa. Eli meidän oli toimittava välittömästi ja sitten vasta mietittävä pidemmän aikavälin kysymyksiä. Saimme sitten kaasuasetuksesta nopeat neuvottelut ja ratkaisun aikaiseksi. Tämä oli aivan oleellista kun ajatellaan toimitusvarmuutta ja turvallisuutta. No sitten edustaja Sesak. Me kiinnitämme aivan erityisesti huomiota merkittävään kasuinfrastruktuuriin ja tähän putkeen, joka tulee Norjan ja Tanskan kautta Puolaan. Niin kuin tiedätte, tämä hanke on monipuolistamisen kannalta aivan oleellisen tärkeä. Tilanne etenee mukavasti, oikeinkin hyvin, voin sanoa. Ja tätä kautta saamme aikaiseksi menestystä nimenomaan monipuolistamisen suhteen. No sitten sähköinen liikkuvuus monet jäsenvaltiot ovat liian vasten tahtoisia, eivätkä helpota latauspisteiden suunnittelua, rakentamista. Myös asuinrakennuksiin ja aivan erityisesti kaupunkialueille. Siellä kaupunkialueella nimenomaan kärsitään ruuhkista ja saasteista. Meidän on nopeutettava tätä uutta dynamiikkaa Meillä on myös uusi direktiivi, joka mahdollistaa etenemisen tähän suuntaan. Niin ikään kiinnitämme erityistä huomiota yhteistoimintoihin ja yhteen kytkettävyyteen näissä verkoissa. No sitten Morten sanon, että kyllä, nostamme myös päästövähennyksissä verkkojen Euroopan osuutta. Te tiedätte, mitä tuloksia olemme saaneet aikaiseksi päästöjen leikkaamisen alalla. Tarvitaan puhdasta energiaa, aivan erityisesti uusiutuvaa energialähteitä, energiatehokkuutta ja luonnollisesti sitten hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Viittasitte pitkän aikavälin vähähiilisyystavoitteeseen ja hiilestä luopumisen tavoitteisiin. Täytyy varmistaa, että näiden uudistusten kautta ei jäädä alle 85-90 prosentin, kun kyse on sähköstä, sähköverkoista. Meillä on kapasiteettia, jolla pääsemme näihin tavoitteisiin. EU on taloudellisesti, poliittisesti tärkein alue maailmanlaajuisesti ja meillä on myös täysin uusi sääntelykehys, näin toivon, jotta voimme todellakin suunnata kurssimme tähän suuntaan. Kilpailijamme kenties pääsevät 50 prosentin tavoitteeseen tulevien kymmenen vuoden aikana. Ja Blanco Lopesinkin ponnistelujen ansiosta voimme päästä yli tämän 50 prosentin. Voimme päästä pidemmälle, koska me luomme dynamiikkaa tälle alalle. Ja niin kuin tiedätte, viimeisin kolmikanta neuvottelu päättyi sellaiseen tulokseen, että siellä on ainakin 32 prosentin tavoite. Ja pyrimme totta kai parempaan ja varsin tiukalla aikataululla, eli nämä neuvottelut pääsivät oikein hyvään tulokseen. No sitten edustaja Marcellesi Kyllä, pitää paikkansa. Aluksi piti keskittyä kaasukysymyksiin, koska tilanne oli äärimmäisen vaikea useissa osissa Eurooppaa ja aivan erityisesti keskisessä Euroopassa ja Kaakkois-Euroopassa. Mainitsin tässä Slovakian ja Bulgarian. Me olemme tämän jälkeen päässeet huomattavasti eteenpäin. Tavoitteena oli se, että vuonna 2020 ei olisi enää yhtään jäsenvaltiota, jotka olisivat täysin riippuvaisia yhdestä toimittajasta. Ja nyt voimme todeta, että tämä prioriteetti, tämä painopiste on saavutettu. Ja totta kai parlamentin tuella olemme saaneet myös verkkojen Euroopassa avatuksi uusia mahdollisuuksia uusiutuvien energialähteiden suhteen. No sitten Iverian mm, niemimaa. Tässä meillä on merkittäviä tavoitteita. Myös tämä Viskajanlahden hanke. Kolme maata ja kaikki johtajat eh, haluavat edetä samaan suuntaan yhteen kytkentöjen kohdalla. Piskajahanke on hyvin merkittävä. Tehän tiedätte, että pitkä osuus kulkee meren pohjassa ja komissio tekee aktiivisesti työtä ja tukee näitä aloitteita. Niiden tarkoitus on saada synnytetyksi lisää tukea ihmisten parissa koko Euroopassa tällaisille hankkeille. Meillä on uusiutuvien energialähteiden vihreä aloite aivan erityisesti joka tarvitsee ihmisten tuen. Meillä tässä toiminnassa on mukana myös paljon kansalaisjärjestöjä. Haluamme osoittaa ihmisille, kansalaisille kaikki ne hyödyt, edut, jotka tästä lähestymistavasta koituisivat. Hyödyt liittyvät eh, energiavarmuuteen, hintakilpailukykyyn ja kestävyyteen. On äärimmäisen tärkeää, että tehostamme toimiamme tällä alalla. Ja loppuneuvotteluissa tämäkin aspekti on otettu huomioon ja sitä on entistä enemmän painotettu. Jos onnistumme selkeällä tavalla priori prioriteetit yhdistämään, eli siis sähköistäminen ja rajat ylittävät hankkeet, suuret rajat ylittävät hankkeet. Ja sitten samanaikaisesti tuemme myös alueellisia kokemuksia. Meillähän on hyviä alueellisia kokemuksia kautta Euroopan, niin nämä ovat ne tärkeimmät askelmerkit. Edustaja Wernerille sanon hyvin selkeästi, että kymmenen jäsenvaltiota yksikään ei jää alle 10 prosentin Tämä on tärkeä askel. Meillä on korkean tason ryhmä, joka tekee työtään oikein hyvin. Tässä ryhmässä tavoitteena on 15 prosenttia ja uskon, että meillä on mahdollisuus toteuttaa sellaisia muuttuja parametreja, jotka ovat todella tehokkaita muuttujia. jäsenvaltiot, säätelyviranomaiset näiden toimien kautta ovat optimaalisessa tilanteessa. Sanoin myös edustaja Krostetille, että kannattavuus luonnollisesti on yksi kriteereistä, joka täysin otetaan huomioon, kun hankkeita valitaan. Emme kuitenkaan tyydy pelkästään tähän, edustaja Del Castillo, vaan valintamenettely on todellakin huippunsa hiottu. Eli Siinä huomioidaan alueelliset kysymykset, jäsenvaltiot ja myös sääntelyviranomaiset. Sitten on myös kustannusallokointivaihe, jossa otetaan huomioon yhteydet säätelyyn, säätelyviranomaisiin ja sitten tehdään lopullinen päätös. Täytyy muistaa myös hankkeen tuotto keskipitkällä aikavälillä – Tällä alalla olemme päässeet parempiin tuloksiin kuin esimerkiksi liikenteen alalla. Tämä johtuu siitä lisääntyneestä kilpailukyvystä, jota olemme saaneet koko energiaketjuun aikaiseksi, mukaan luettuna uusiutuvat energianlähteet. Näinhän ei ollut, niin kuin tiedätte, vielä jokunen vuosi sitten. Eli tästä saamme lisää argumentteja tueksemme, jotta voimme todella jatkaa etenemistä tähän suuntaan. Edustaja Blanco Lopez nämä yhteenkytkennät ovat aivan oleellisen tärkeitä energiaunionissa. Te esittelijänä olette te nyt työtä uusiutuvien energialähteiden parissa ja tämä on äärimmäisen tärkeää työtä. Komissio on aktiivinen eh, jäsenvaltioiden ja puheenjohtajavaltioiden kanssa ja luonnollisesti huomioimme myös kaikki sidosryhmät. Tärkeää on, että yhteydet toimivat kaikkiin sidosryhmiin uusiutuvan uusiutuvat energianlähteet eh, ja ne haasteet, joita meillä on tulevina vuosina, muodostavat kokonaisuuden. Tämä on myönteinen haaste. Edustaja Martansille jo mainitsin alueelliset kysymykset ja sitten yhteistyö, jota Euroopan parlamentti, komissio ja myös neuvostot tekevät, jotta voimme olla valmistautuneempia ähm, näissä hiilidioksidipäästöjen leikkauksessa. Tämä on entistä strategisempi tavoite. se tarjoaa meille huomattavaa markkinapotentiaalia, kun otamme huomioon sen, että tällä hetkellä jo nyt digitaalisuus kaikissa kehittyneissä maissa muodostaa 15-16 prosentin osuuden energian kulutuksesta. Sama pätee sähköiseen liikkuvuuteen. Sielläkin on vahvistettua tuotantokapasiteettia ja laatua. Uskon, että tässä olemme todellakin hedelmällisellä tiellä edustaja Turmes, olen täysin samaa mieltä hänen analyysistään. Näissä neuvotteluissa täytyy olla hyvin valmistautuneena, kun vastapuolena ovat jäsenvaltiot. Täytyy voida esittää hyviä argumentteja. Me näemme, että meillä on markkinapotentiaalia ja tätä kautta saamme kilpailukykyyn parannuksia. Kapasiteettia on kaikkialla Euroopassa. Nyt Baltian maissa olemme saaneet rohkaisevia tuloksia. Ja nyt sitten Puola pääsee mukaan tilanteeseen, jossa miljoonia megawatteja voidaan äh, myydä huutokaupalla. Tarvitaan myös kansallista lainsäädäntöä, jotta toiminta on todella toimivaa. Myös äh, Kaakkois-Euroopassa ja Lounais-Euroopassa voimme käyttää näitä myönteisiä alueellisia tilanteita ja luoda kilpailukykyiset markkinat ja laajemmat markkinat. Voin yhtyä myös siihen kommenttiin, jonka kuulimme De Castillon suusta, joka liittyi teolliseen kilpailukykyjen potentiaaliin. Yhteen kytkennät ja toisaalta tavoitteiden tavoitteleminen täytyy yhdistää, niin näin pääsemme yhteisiin äh, tuloksiin ja yhteisiin tavoitteisiimme. Ja loppuun vielä totean, että yhteenkytkennät tuovat lähemmäksi markkina-alueita ja myös jäsenvaltioita ja väestöä, kansalaisia. Tähän suuntaan meidän on yhdessä ponnisteltava. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, hyvä herra pääjohtaja. teidän johdollanne, hyvä pääjohtaja, tässä on tehty erinomaista yhteistyötä meidän valiokuntamme kanssa. Kiittäisin siitä ja myös e- Euroopan energiaforumin yhteydessä on paljon yhteistyötä tehty ja haluaisin vakuuttaa, niin kuin esittelijä sanoi teille, että teemme kaikkemme tehdäksemme mahdolliseksi, että tämä hyvin tärkeä asia hyväksytään mahdollisimman nopeasti. Tämä asia meidän vastuullamme. Kiittäisin teitä vielä kerran. Thank you. Yeah, thank you very much. Uh, dear friends, uh, let us go to the SMS. Hyvät ystävät, ja sitten mennään viimeiseen kohtaan, johon ei ole kovinkaan paljon aikaa tässä. Eh, Valiokunnalle raportoidaan neuvottelusta. Tämä on viimeinen asia ennen lounastaukoa kohta 17. Ja meillä on kaksi hyvin tärkeää mietintöä digitaaliunioniin liittyen – me koemme olevamme vastuussa koko digitaaliunionista ja kaksi viikkoa sitten me saimme hyvin menestyksekkäästi loppuun vietyä kaksi erinomaisen tärkeää lainsäädäntöasiaa. Meillä on sähköisen viestinnän kodi ja sitten meillä on yhteistyöelin Euroopan tasolla sähköisiä, sähköistä viestintää koskien, lyhyesti BEREC. Ja meillä on tässä kaksi esittelijää, yhtenä Pilar del Castillo Vera, ja hän on käytännössäännöistä vastuussa sähköisen viestinnän käytännössääntöjen uudelleenlaatimisesta ja sitten Evgen Tosenovski Perekistä vastuussa oleva henkilö. Hyvät ystävät, voisitteko kertoa nyt näin yleisesti ottaenhan tiedämme, että tämä saavutus on valtava. I'm going to, to go. Kiitos äh, puheenjohtaja, siirryn käyttämään äidinkieltä. Uh, well, we have yes a few time, many, many dossier. Koska puhun näin nopeammin. Ja haluaisimme sanoa ainoastaan, että parlamentin kannalta voidaan todellakin pitää menestyksenä tätä sopimusta, joka saatiin aikaiseksi pari viikkoa sitten. Poliittinen sopimus neuvoston kanssa siis on kyseessä, kun tässä uudistetaan eh, televiestinnän käytännössääntöjä, niin tarkoituksena on mahdollistaa sellainen eh, sääntely, joka tekee ennakoimisen mahdolliseksi niin, että se riski kannattaa, erityisesti jos ajatellaan eh, hyvin korkeakapasiteisia verkkoja, koska me tarvitsemme sellaisia yhteenkytkentöjä, joita ei ole ollenkaan saatu aikaisiksi vielä. Ja nyt tarvitaan 500 vielä tai 0,5-0,7 miljardia euroa investointia, jotka pitää saada yksityiseltä alalta. Ja tämän osalta yhteenkytkennät ovat todellakin keskiössä. Samanaikaisesti on myös kilpailu ja e, käyttäjien oikeudet ja heidän suojelunsa ja yhteismarkkinat, mutta yhteenkytkintä asetetaan nyt tämän asetuksen keskiöön. Ja sitten kaksi esimerkkiä toimista, on ryhdytty tämän osalta. Jos ajatellaan eh, radiotaajuuksien hallinnointia tähän asti, tietysti tämä hallinto kuului jäsenvaltioille, mutta tämän lisäksi ei ollut minkäänlaista harmonisointia. Ja nyt on ryhdytty tiettyihin toimiin niin, että on esimerkiksi vähintään 20 vuoden toimiluvat koko Euroopan unionissa otettu käyttöön ja on myös eh, vakuudet siitä, että muutoksia ei aiota tehdä eh, käyttöoikeuksille ja jos tehdään, niin sitten maksetaan korvauksia ja sitten on mainittava, että on päätetty, että kaikkien jäsenvaltioiden on vapautettava eh, ne taajuudet, jotka liittyvät 5G ennen 2020 loppua. Ja näin Euroopassa pystyttäisiin kunnolla 5G-tekniikkaa kehittämään ja olemaan kilpailukykyisempiä. Ja mitä tulee sitten tähän riskikorvaukseen, niin tässä on tämä yhteisinvestointimalli taas otettu käyttöön. Yhteisinvestointimallin avulla nämä uudet verkostot, kun ne otetaan käyttöön, niin operaattorit voivat olla eh, ottamatta käyttöön näitä pääsyvaatimuksia, kunhan tietyt ehdot täyttyvät. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ikään kuin kompensoidaan tämä riski siinä mielessä, että investoinnit ovat eh, näin mm, turvallisempia. Ja tämän lisäksi on otettu mukaan ulkomaan puhelut, eli EUn sisäiset puhelut, ja tämä tekee mahdolliseksi sen, että tässä on 19 sentin minuuttihinta, korkein hinta. Pitää muistaa, että tällä hetkellä keskimääräinen hinta on 45 senttiä per minuutti, ja nyt tämä laskee 19, jossain maissa se on jopa 65 senttiä. Ja kuitenkin kuitenkin on muistettava, että hinta on 3,5 eh, senttiä näillä suurimmilla markkinoilla. Tässä on valtavia eroja, jos ajatellaan komission tekemää ehdotusta ja liittyen televiestinnän yhtenäismarkkinoiden tuolloin ei tähän asiaan paneuduttu, koska ajateltiin verkkovierailua lähinnä ja data, data, se oli kaikkein oleellisinta, mutta nyt tämäkin asia on tänne otettu mukaan. Haluaisin kiittää teitä ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, kaikkia, joiden kanssa on tehty yhteistyötä ja myös siitä, että sihteeristö on niin kovasti meitä auttanut tässä asiassa. Kiitos. Val- Kiitos oikein paljon. Ja sitten meillä on tämä Derek-asia, Eschen Tosanowski. Já bych prvé řadě chtěl poděkovat skutečně kolegyni Pilar. Kiitos. Kiittäisin esittelijä Pilar, äh, Pilaria hänen esittelynsä oli erinomainen ja hänen työnsä oli hyvää. Hän on saavuttanut kaiken, myös maksimikoordinoinnin näiden kahden mietinnän kesken, koska muuten tämä olisikin aikamoinen ongelma. Koordinointi johti siihen, että kolmikantaneuvottelut saatiin vietyä päätökseen samana päivänä, itse asiassa samana yönä. Kiitokset siis tästä. Oli hyvin monimutkaista löytää kompromissi. Ja ymmärrän, että kaikki eivät ole täysin tyytyväisiä, mutta niinhän se on usein vaikeissa mietinnöissä. Parlamentti jakautui kahtia alussa siitä, että luodaanko virasto ja että BEREK sitten lyötäisiin yhteen. Mutta tämä on nyt äh, ratkaistu. Meillä on päätös, joka on sitova. Ja olemme säilyttäneet tämän äh, kaksinaisen rakenteen. Minä uskon, että kehityskulut äh, tulevat aiheuttamaan paljon muutoksia telekon markkinoille ja sitä kautta myös ehdottomasti Berekillekin telealan säätelyviranomaiselle. Meidän täytyy tarkistaa uudelleen tämä malli jonkin ajan kuluttua ja tehtävä se avoimin mielin liittyen mahdollisiin muutoksiin. Haluaisin kiittää vielä varjoesittelijöitä. Haluaisin kiittää myös sihteeristöä, joka on ollut hyvin avulias tässä monimutkaisessa neuvotteluprosessissa ja on helpottanut meitä kokoamaan meidän rivimme. Kiitän myös tuesta, jonka saimme, jota saimme komissiosta ja kiitän myös asiantuntijoita, jotka auttoivat meitä kovasti pääsemään menestyksekkääseen lopputulokseen kolmikantaneuvotteluissa. Me olemme ratkaisseet kaikki ongelmat liittyen esimerkiksi äänestyssääntöihin. Joten olen hyvin tyytyväinen, että veimme trilogin päätökseen kohtuullisella tasolla. Ja saimme vietyä hyvin tärkeät asiat päätökseen. Kiitos. Molemmissa tapauksissa. Tässä oli siis rinnakkain nämä neuvottelut ja nyt voidaan käsitellä molempia asioita. Niin Blair ja kuka muu? Eli Shankali Nibren jälkeen. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväksi ja kiittää Pilar de ja kaikkia hänen kollegoitaan, jotka parlamentin tiimissä edustivat tämä parlamenttia kolmikantaneuvotteluissa. Kiitokset. Lopputulos oli mahtavaa ja kollega Tysenovski juuri tässäkin sanoi, että kyllähän tämä oli hankalaa myös parlamentissa sopia yhteisestä linjasta ja sitten saada se lävitse jäsenvaltioissa. Minulle kaikkein keskeintä on se, mistä esittelijäkin jo puhui. Meidän täytyy varmistaa se, että meidän eurooppalainen sääntelytoiminta johtaa siihen, että äh, saadaan investointeja tälle sektorille. Niitä on miljardeja, jos me emme luo kunnon puitteita ja, ja kannustimia tulla Euroopan markkinoille ja investoida infrastruktuuriin, niin silloin olemme tehneet huonon työn. Ja minusta tämä lopputulos ja nämä kompromissit, joita on tehty neuvotteluissa, niin tässä on onnistuttu löytämään tasapaino. Eli yhtäältä huolehditaan siitä, että olemassa olevat palvelun tarjoajat ja heidän etunsa huomioidaan mutta että uudet PK-yritykset ja muut yritykset saisivat mahdollisuuden lähteä markkinoille ja investoida markkinoille. Ja kansalaistemme kannalta on hienoa, että meillä on tällainen, että me tässä asiassa olemme tehneet suuren askeleen eteenpäin. Meillä on nyt tässä tämä roaming like at home tilanne, mutta kuitenkin jos soitan jostain muusta maasta, joudun maksamaan näitä maksuja. Minusta tämä oli kuitenkin hieno aloite ja se täytyy myös sanoa ääneen ja kiitän kaikkia, jotka ovat olleet tässä mukana saamaan tämän hienon tuloksen. Sean Kelly. Ja Sean Kelly. Thank you very much. Briefly. Kiitos aivan lyhyesti. Kiitokset ensinnäkin Pilarille hyvästä työstä ja myös varjoille. Tämä on kaiken kaikkiaan hyvä lopputulos. Kaikki eivät varmaankaan ole tyytyväisiä, mutta useimmat kuitenkin, aivan niin kuin kollega totesi, niin toimijat voivat jatkaa toimintaansa. Ja vielä tärkeämpää on se, että kuluttajastakin huolehditaan kautta Euroopan. Nyt on otettu käyttöön katto, joka on oikeudenmukainen ja se on myös tarpeellinen, sillä näin yritykset eivät voi nostaa hintoja mielimäärin ja näin lisätä voittojaan. Ja sehän on päinvastoista kuin mihin pyrimme tällä verkkovierailumaksujen poistolla Roam Like at Home-aloitteessa. Tästä aloitteesta voimme olla ylpeitä. Tämä osoittaa jälleen kerran sen, että parlamentti ja MEPit voivat saada tuloksia kansalaisten hyväksi ja jos meitä ei olisi, niin todennäköisesti mm, kansalaisia riistettäisiin. Eli näin saimme tilanteen kansalaisten näkökulmasta mukavammaksi. Kiitos äh, Pilar tästä työstä. Niin äh, tämä on vaatinut kovasti ponnisteluja kaikilta kollegoilta. Uh, let me say... Mm. Niin, minä sanoisin melkein ihan saman asian kuin te molemmat. Eli lopputulos on erinomainen. Onnittelut Onnittelut tästä mahtavasta työstä. Ei ole kovinkaan helppoa tällaisia tuloksia saada aikaiseksi. Ja jos haluamme Ihressä toimia vastuullisesti, niin meidän pitää jatkuvasti tehdä tällaisia ratkaisuehdotuksia, jotta voidaan tällaiseen tulokseen päästä. Onneksi meillä on avoimet välit ja voimme keskustella vaikka näkemykset olisivat erilaisia ja poliittisten ryhmien välillä voidaan käydä keskustelua. Eli kiitos kaikille tästä teidän kärsivällisyydestänne. Olette vahvoja, jaksatte yölläkin vaikkapa keskiyöhön asti tai aamuyöhön asti. Samapa tuo, kunhan tämä nyt saadaan loppuun vietyä. Se on meille tärkeintä ja pitää kansalaisen ja teollisuuden kannalta, kansalaisten ja teollisuuden kannalta jotain sen aikaiseksi. Haluaisin kiittää teitä myös varjoesittelijöitä tietysti. Yhteistyö ei muuten onnittuisi. Digitaaliunioni. Meillä on tietysti koko energiaunionikin mielessä, eli ei tämä tässä vielä kaikki ole valmista. Eli kiittäisin vielä kerran ja nyt pääsemme sitten energiaunioniin. Ja tässä kollega Miroslav Pohe jo energiatehokkuudesta puhui tunti sitten ja sitten uusiutuista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen. Jose Blanco Lopez, olkaa hyvä. Kiitos. Minäkin haluaisin tässä käyttää tilaisuuden hyväksi ja onnitella Pilaria. Hän on tehnyt paljon työtä lyhyessä ajassa ja tämä oli todella hankalaa. Ja minä haluaisin kertoa teille myös, että 13. päivää yöstä saimme aikaiseksi sopimuksen direktiivistä, joka on hyvin tärkeä. Kyseessä ovat uusiutuvat energialähteet 2020 2020-2030 ajalla. Meillä haluaisin kiittää ensinnäkin varjoesittelijöitä. Jotkut heistä ovat täällä tänään paikalla. Kaikki eivät. Kollegat Keli ja Turmes ja kaikkia kollegoja kiittäisin, jotka ovat tehneet mahdolliseksi tämän aikaan saannoksen. Ja sanoisin, että nyt on asetettu 32 prosentin sitova tavoite 2030 alkaen. Lähdettiin liikkeelle neuvoston 27 prosentin ehdotuksesta, neuvoston ja komission ehdotuksesta, jo oli 27 prosenttia. Ja sitten tätä voidaan vielä tarkistaa 2023, mutta ainoastaan yläsuuntaan. Siellä jos ajatellaan kustannusten kehitystä, jos tendenssi jatkuu, niin me voimme päästä vielä tämän kunnianhimon tason yläpuolelle. Ja tämä koskee myös aloja, joissa käytetään paljon energiaa, jos ajatellaan esimerkiksi lämmitystä ja mm, viljelystä ja sitten jäähdytystä ja sitten on 14 prosentin tavoite, johon siihenkin palataan vuonna 2023. Ja jos ajatellaan liikennettä, niin ensimmäisen sukupolven eh, poltto aineiden määrä jäädytetään 2020 tasoon parlamentin hyväksymän päätöksen mukaisesti ja missään tapauksessa se ei voi olla yli 7 prosenttia. Ja mukaan tulo tähän liikenneprosenttiin on vapaaehtoista jäsenvaltioille, mitä tulee biopolttoaineisiin, niin 3,5 prosenttia olisi 2030 kiintiö. Eli selkeästi nyt sitoudutaan eh, biopolttoaineisiin, kehittyneisiin biopolttoaineisiin. Ja mitä tulee sitten palmuöljyyn, joka on hyvin poleminen asia, niin on päästy oikein myönteiseen sopimukseen ja nyt bionesteitä ja biomassa eh, polttoaineita vähennetään vähitellen silloin, kun käytetään sellaisia eh, tuotantoaineita, jotka ovat eh, tulleet hilliksi eli varastojen alueelle ja tähän tehdään jäädytys, jäädytys ja 2030 alkaen näiden aineiden anteeksi, 2030 mennessä pitää päästä nollatasoon näiden polttoaineiden osalta ja komissio päättää sitten sertifioinnista sille, mitkä ovat vähäriskisiä polttoaineita maankäytön osalta. Tämä komissio tekee sitten päätöksen, eh, joka liittyy näiden polttoaineiden vähentämissuunnitelmaan. Ja lopuksi sitten vielä tämä eh, oma käyttö. Tässä oli tulkinta ongelmia tietyn päivämäärän suhteen, mutta se on nyt selvitetty ja tämä oli oleellinen asia. Mutta joka tapauksessa tällä alalla, jos ajatellaan omaa käyttöä, että voidaan tuottaa ja myydä, varastoida omaan käyttöön ja annetaan mahdollisuus voida myydä markkinahintaan myös verkostoon. Ja jos ajatellaan omaan käyttöön tarkoittaa tuotantoa, niin sitten ei periaatteessa oteta minkälaisia kustannuksia tälle, paitsi sitten on joitain poikkeuksia joitain tapauksia varten. Tässä on siis tehty nyt valtavasti töitä puolentoista vuoden aikana ja tässä vaiheessa voin todeta, että voidaan olla tyytyväisiä tähän sopimuksiin. Neuvosto on tehnyt myöntissä hengessä työtä ja komissio on aina myös ollut mukana ja on saatu paljon tukea siksi, että parlamentti on koko ajan ollut yksimielinen eri ryhmien kesken tässä neuvotteluprosessissa ja tästä on sitten ollut meille tietysti apua. Kiitos ja Angelika Niller. Sorry, uh, shadow reporter. Anteeksi, varjoesittelijä. Briefly, I can see you looking at the clock, so we better... Katselitte jo kelloa, eli lyhyesti. Halusin vain sanoa, että oli etuoikeus olla mukana tämän aiheen käsittelyssä. Se oli äärimmäisen monimutkaista ja vaikeaa. Ja ongelmia oli myös biopolttoaineiden kohdalla pitkän aikaa. Mutta pääsimme kuitenkin hyvään tulokseen. Ja Blanco Lopez esittelijänä ansaitsee kaiken kunnian. Hän oli hyvin ymmärtäväinen ja hän toimi oman agendansa mukaan. Hän halusi, että että hänen prioriteettinsa huomioidaan ja tässä onnistuttiin. Sitten puheenjohtaja Busek olitte johtamassa kolmikanta neuvotteluja. Viimeisin kesti 10 tuntia aamu neljään ja olitte paikalla loppuun saakka. Eli tällaista inspiraatiota tarvitaan, jotta saadaan hyvät tulokset kuluttajan kannalta. 32 prosenttia on hyvä. Ja aivan niin kuin Blanco Lopez sanoi, niin eh, signaali on aivan selkeä, eli tarvitaan enemmän uusiutuja lähteitä ja tässä parlamentti oli merkittävässä roolissa. Kiitos varjesittelijä Sean ja toinen varjesittelijä on kollega Turmes. This was Tämä oli Euroopan parlamentti parhaimmillaan. Hieno johtaja ja mahtava varjoesittelijätiimi, joka todella teki yhteistyötä. Tämä oli yksi yhteinen tiimi joka sai tavoitteet ylös, joten meidän pitäisi todella olla ylpeitä 27-32 prosenttiin huolimatta monien hallitusten vastustuksesta. Tämä on meidän saavutuksemme. Ja sitten tämä tarkistuslauseke lauseke on upea, koska se on nimenomaan ylöspäin. Mitä se tarkoittaa todellisuudessa? Todellisuudessa se tarkoittaa sitä, että alkuperäinen komission ehdotus, jossa oli 45 prosenttia vuonna 2030 uudistuva energia. Nyt me menemme yli 60 prosenttiin, 60 prosenttia plus, joka minse vesi, aurinko, biomassa, sähkö, kaikki mahdollinen, joka merkitsee myös sitä, että 2030 on huomattavasti vähemmän tilaa ydinvoimalle ja hiilelle. Joten tämä oli maanvyöryvoitto. Ja Pepe, muistatko, kun kävimme Madridissa jokunen kuukausi sitten, kun sanoin, että, että me voitamme. Dankeschön für, niin me teimme. für die gute Arbeit und für, für das engagierte Eintreten für die Position des Parlaments. No, kiittäisin äh, myös kaikkea myös äh, puheenjohtaja. Minulla on vain yksi asia, jonka haluaisin ottaa esiin. Te puhuitte uudistuvista omaan käyttöön. Ja tiedän, en tiedä tätä kompromissien sen lopullista muotoa, koska äh, tarkoitushan oli, että, että tämä omaan käyttöön vapautetaan erilaisista maksuista ja veroista. Mutta haluaisin vain saada minun kotimaassani, jossa me olemme tukeneet tätä massiivisesti jo varhaisessa vaiheessa, on tärkeää, että ei nyt lähdetä äh, minkään massiivisiin ylivaatimuksiin pienille laitoksille. Joten toivon, että siinä kuitenkin on jätetty jäsenvaltioille jonkin verran äh, joustavuutta tässä kompromississa, koska jokainen kuluttaja, jokainen sähkön äh, kuluttaja on joutunut maksamaan mukana ja sen vuoksi toivon, että jäsenvaltioille jätetään liikkumavaraa. And, dear friends. Kiitos. Haluaisin vielä onnitella teitä, ystävät, erinomaista työtä, niin kuin varasittenkin sanovat. Ja ihan ongelmitta lopputulos siis saatiin aikaiseksi. Neuvottelut eivät ole helppoja, mutta tavalliseen tapaan neuvostossa oli erilainen näkemys, mutta kyseessä on meidän unionimme, Euroopan unionimme. Tämä on mahtava lopputulos, sillä lopulta voidaan kuitenkin tulokseen päästä. Ja oli hyvä, että oltiin näin kärsivällisiä. Kiittäisin kaikkia varjoesittelijöitä ja esittelijää. Näin pääsemme sitten viimeiseen asiaan. Ei ihan vihoviimeisin, mutta kuitenkin meillä on täällä tarkalleen nyt kuusi minuuttia aikaa energiaunionin hallinto. Niin ja sitten meillä on myös tämä Pielakso vierailuasia. Energiaunionin hallinto. Täällä on molemmat esittelijät paikalla. Edustaja Rivasi ja Claude Turmes. Eh Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Kun saamme hyviä tuloksia aikaan, niin tämähän on tiimityön tulosta. Ja luonnollisesti myös puheenjohtajalla on oma rooli. Me olemme päässeet aika lailla eteenpäin verrattuna kolmanteen epäviralliseen kolmikantakokoukseen. Bulgarian johdolla käsittelemme artiklaa 37. Ja tässähän on kaksi komiteaa, ilmastonmuutos ja toisaalta energiakysymyksiä käsittelevä. Molemmat omavat tietyt toimivaltuudet. Ja kyse on horisontaalisista kysymyksistä, jotka liittyvät useisiin kysymyksiin, mutta tarvitaan ikään kuin katto näille kaikille tavoitteille. Sitten pääsimme periaatteelliseen sopimukseen energiaturvallisuudesta, sisäisistä energiamarkkinoista ja energiaköyhyydestä. Keskustelut käsittelivät myös hankinnan moninaistamisen tavoitteita ja toisaalta tuontiriippuvuutta sekä kaupallisen potentiaalin lisäämistä, josta juuri keskustelimme hetki sitten. Nämä kolme seikkaa jätettiin avoimeksi, jotta teknisellä tasolla päästäisiin kompromissiin siitä, mitkä ovat kiinteät hinnat ja vapaat hinnat, mitkä ovat äh, tarjonta- ja kysyntäparametrit. Me pääsimme sopimukseen, niin kuin tiedätte. Meillä on nyt erillinen kohta, 14a-kohta, joka sisällytetään tähän lainsäädäntöön. Bulgaria puheenjohtajavaltiona hyväksyi meidän ehdotuksemme siitä, että meillä olisi eurooppalainen strateginen ohjelma ja me haluamme avoimuutta hintoihin, kun kyse on ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamasta kustannuksesta. Korostaisin sitä, että parlamentti tukee täysin komissiota tässä aiheessa. Unionin jäsenvaltioiden tulee toimia avoimesti, kun kyse on kehitysmaiden ilmastotoimien rahoittamisesta. Näin suunnittelu helpottuisi. Olemme päässeet myös periaatteelliseen sopimukseen alueellisesta yhteistyöstä ja makroalueellisesta yhteistyöstä. Tekstin viimeistely jätettiin teknisen tason työksi. Ja sitten vielä neljäs ja toivottavasti viimeinen kolmikanta tänä iltana, jossa yritetään ratkaista vielä ratkaisemattomat poliittiset kysymykset, esimerkiksi uusiutuvan energian lähteet, energiatehokkuus, ja kansalliset äh, suunnitelmat sekä määräaika, milloin ehdotukset täytyy esittää sekä komission suositusaikataulu. Meillä on paljon toki esityslistalla vielä tässä viimeisessä tämän iltaisessa neuvottelussa ja yritämme saada yön aikana kaiken valmiiksi. Luotan kollegoiden tuken, jotta tämä viimeinen kolmikanta kokous, toivon että se todella jää viimeiseksi, saa valmiiksi kohtuu aikuutta aikataulussa ennen huomisaamua kaiken. Michel, it means... Kiitos, Michel. Eli kello seitsemän on tämä Big Bang hetki ja minulla on siinä samaan aikaan eh, myös puheenjohtajakokous, mutta kyllä minä kykenen itseni jakamaan useampaan osaan ja pystyn olemaan siellä paikalla kello seitsemän. Tämä on todella tärkeää. Vieläkö näitä lisättävää? Me olemme valmistautuneet hyvin täksi illaksi. Meillä on fantastinen tiimi myös poliittisista ryhmistä, joten olen optimistinen siitä, että me saamme aikaan sopimuksen tänään. Uh, thank you, thank you very, very... Kiitos oikein paljon molemmille esittelijöille ja kaikille varjoesittelijöille. Tämä asia on niin tärkeä energiaunionin hallinnon osalta. Ja meidän kannaltamme siis hyvin tärkeä asia. Haluaisin kiittää teitä. Olkaa hyvä vielä. Kiitos Sirsi. Minä haluaisin vain vielä kiittää Claudia, Michelia ja muitakin poliittisia ryhmiä. Suhtaudumme luottavasti tähän iltaan. Kiitos teille. Me aloitamme tietysti kello kahdeksan, koska uskomme, että energiatehokkuus saadaan seitsemältä hoidettua. Mutta on tärkeää, että meillä on tämä kunnon energiapolitiikka ja pitää kuulla sidosryhmiä paikallisella tasolla. Jersey, kuten olette koko ajan sanonut. Tässä puhutaan puhtaasta energiasta kaikille kansalaisille. Kansalaiset on asian ytimeen ja on sanottava, että tämä Pepenkin tulos oli todella hieno. Very much. Kiitos, hyvät ystävät, hyvä kollega. Ja nyt sitten viimeinen asia ennen lounastaukoa. Kysyssä on Itren valiokunnan virkamatka Piilakson ja valtuuskuntaa johti kollega Nika, joka puhuu englannin kielellä, koska minuutin kuluttua